kiertotaloutta koskevan paketin osalta hyväksytystä päätöksistä. Ensimmäisenä annan puheenvuoron komission nimissä varapuheenjohtaja Timmermansille. Once again, Jälleen kerran kiitos paljon. Tänä aamuna me hyväksyimme hyvin tärkeän paketin, joka koski kiertotaloutta komissiossa – Kysymys on hyvin intensiivisestä ryhmätyöstä ja on todella suuri ilo esitellä teille tämän, tämä paketti yhdessä varapuheenjohtaja Kataisen kanssa ja myöskin Vella komission kanssa. Tämä on hyvin innovatiivista tapaa työskennellä komissiossa. Olemme työskennelleet yli puolen komission kanssa saadaksemme kaiken kokoon, koska täällä, jos me haluamme saada aikaan tämän muutoksen, me tarvitsemme mukaan kaikki toiminta-alueet. Tämä uusi työskentelytapa on jotakin sellaista, joka on tie eteenpäin, tie jolla, ja tapa, jolla komission tulisi työskennellä tulevaisuudessa. Sama viikko, jolloin maailman ilmastokonferenssi käynnistyi Pariisissa, on ajankohtainen hetki esittää tämä esitys. Kiertotalous on läheisesti yhteydessä energia- ja ilmastopolitiikkaan. On yhä enemmän todisteita siitä, että kiertotalouden etuihin sisältävät myöskin eh, hiilidioksidipäästöjen alentaminen. On monia hyviä syitä siirtyä pois meidän lineaarisesta taloudenmallistamme, joka vie paljon resursseja. Maailmassa, jossa väestö kasvaa joka päivä, tarvitaan maata, ruokaa, raaka-aineita ja energiaa. Ja silloin me emme voi luottaa enää siihen, että ota käytä heitä pois lähestymistapaan. Kiertotaloudessa on kysymys muutoksesta, ei pelkästään ympäristön kannalta välttämättömästä muutoksesta. Se on ainoa malli, joka on järkevä pitkällä tähtäyksellä Euroopan taloudelle. Siinä on taloudellista järkeä, koska luonnonvaroja käytetään älykkäämmällä tavalla. Eurooppa ei voi kilpailla palkkakustannuksilla, vaikka aikoin sitä yritämmekin ja häviämme. Eurooppa ei ole sellainen maa-alue, joka olisi sinottu luonnonvaroilla niin kuin monet muut maailman osat, ne ovat rajallisia Euroopassa ja kun niitä on, ne ovat kalliita. Meidän täytyy saada aikaan tulevaisuudessa tuotteita, joita käytetään uudestaan ja uudestaan, jotka eivät tuhlaa luonnonvaroja. Ne voivat johtaa myös siihen, että pääsemme markkinajohtajiksi vihreän teknologian alueella. Kysymys ei ole siis siitä, halutaanko saattaa Euroopan kiertotalouden kasvu polulle. Kysymys siitä, miten autamme yrityksiä, kansalaisia jäsenvaltioita pääsemään sinne, mihin ne täytyy päästä ja pääsemään sinne mahdollisimman nopeasti ja paremmassa kunnossa. Paketti, jota me tänään ehdotamme, on sitä, että annamme konkreettisen sysäyksen kiertotaloudelle ja kiihdytämme siirtymistä. Se, mitä me esittelemme, on kunnianhimoinen, kattava EUn puite. Euroopan täytyy ryhtyä toimiin, sitä saada aikaan todellista edistystä kohti kiertotaloutta. Tämä on asia, jossa on älykästä säätelyä, markkinapohjaisia välineitä, innovaatiota ja kimmokkeita. Se on selkeä viesti talouden toimijoille, että me yksinkertaistamme EUn yhtenäismarkkinoita tällä alueella, luodaksemme uusia liiketoiminnan mahdollisuuksiamme ja saadaksemme aikaan uusia markkinoita sekundäärisille raaka-aineille. Me haluamme olla kunnianhimoisempia kuin menneisyydessä, haluamme mennä eh, jätteen osalta pitemmälle me haluamme tarttua koko elinkaaren, joka tuotteella on tuotteen suunnittelusta, sen tuottamusprosesseista paremmin paremmin valistuneisiin kulutusmuotoon ja haluamme saada aikaan tämän rahoitusvälineillä ja rahastoilla. Meidän toimintasuunnelmamme ja jätteiden käsittely toimet osaltaan tulevat tekemään mahdollisesti sen, että saadaan aikaan todellista edistystä kentällä kohta Jyrki tulee käsittelemään enemmän yksityiskohtia siitä, mitä me esittelemme, mutta haluaisin kuitenkin sanoa jätteidenhallintaesityksestämme jotakin. Se, että jätehuollon osalta pääsemme jatkuvasti eteenpäin, on prioriteetti. Tavoitteet, eh, houkuttimet kierrättämiselle ja uudelleenkäytölle ovat ne, mitä sisältyvät tähän. Me haluamme varmistaa sen, että resurssit pysyvät kierrätyksessä ja ovat käytettävissä – Jätettä ei hallinnoida yhtä hyvin kuin voitaisiin. Kaikesta syntyvästä jätteestä EU:ssa vain 36 prosenttia tehokkaasti kierrätetään. Suurin osa, 37 prosenttia, yksinkertaisesti vain herätetään kaatopaikoille. Se, että menetetään tämä materiaali, merkitsee sitä, että merkittävää kasvun potentiaalia ei hyödynnetä. Se, että saadaan perustavanlaatuisesti parannuksia jätteiden hallintaan, tarvitaan jätelainsäädäntöä Euroopan unionissa. Lainsäädäntöpaketti, jonka hyväksyimme tänään, tulee antamaan selkeän vakaan politiikan puitteen, joka mahdollistaa julkista toimintaa, niitä voidaan kehittää pitkän tähtäyksen investointisuunnitelmia, joissa tähdätään nimenomaan kierrättämiseen ja vältetään liikakapasiteettia jätteen poltossa. Onko tämä kunnianhimoista? Kyllä. Minä sanoisin, että tämä todennäköisesti on maailman kunnianhimoisin lainsäädäntö ja sisältää luultavasti tiukimmat kierrätys- ja kaatopaikkatavoitteet koko maailmassa. Olemme myöskin vähentäneet hallinnollista taakkaa pk-yrityksille ja julkiselle hallinnolle. Olemme parantaneet lainsäädäntöä, yksinkertaistaneet raportointivääräyksiä ja samaan aikaan olemme saaneet aikaan korkean tason kunnianhimoiset tavoitteet ja olimme pyrkineet ottamaan huomioon erilaiset todellisuudet ja erilaiset kierrätyksen asteet kautta Euroopan unionin. Erot tänä päivänä ovat huomattavia. Tavoitteenamme on saavuttaa asteittain lähentymistä parhaimpien käytäntöjen tasoja kohti toimenpano asteet vähentämistä edistetään kohesiopolitiikalla, jossa 5,5 miljardia jo nyt on käyttävissä vuoteen 2020 saakka. Elintarvikejäte on erityinen prioriteettialue, jossa me haluamme nopeita muutoksia. Se on taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti jotakin, mitä ei voida hyväksyä. Syötävää, syötäviä elintarvikkeita hukataan niin paljon Euroopassa. Olemme myöskin ottaneet osaksemme YK on kestävän kehityksen tavoitteet, joissa pyrimme vähentämään elintarvikkeiden jätteen syntymistä vuoteen 2030 ja vähentämään tällaisen jätteen syntymistä. On tärkeää toimia näiden tavoitteiden mukaisesti. Tätä varten tulemme kehittämään luotettavan menetelmän, jolla voidaan kvantifioida ja ymmärtää elintarvikejätettä niin, että voidaan toimia sen osalta myös tehokkaasti. Teemme työtä käsikädessä jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa foorumilla, jonka kautta pyritään tukemaan näiden tavoitteiden saavuttamista. Ja nyt antaisin puheenvuoron eteenpäin varapuheenjohtaja Kataiselle. Herra Katainen, teillä on puheenvuoro. Speaker, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Minulla on kunnia olla täällä tänään eh, keskustelemassa kanssanne hyvin merkittävästä paketista, jonka komissio on esittänyt. Tämä on osa Euroopan investointipakettia. Kiertotalous on ilmiö eh, globaalissa markkinataloudessa, jota voidaan eh, verrata globalisaatioon, jonka olemme nähneet toteutumaan viimeisen 20 vuoden ajan. Tämä ei ole mikään sivuvaikutus tai toissijainen markkinatalouden äm, äm, ähm, ilmiö, vaan se on globaali megatrendi ja tulee sitä olemaan vielä enemmän äh, tulevina vuosina. Tämä paketti, jota me olemme ehdottaneet, on kunnianhimoisempi kuin edellinen jätepaketti. Nyt katamme koko tämän kierroksen. Nyt voimme todella puhua kiertotalouspaketista. Tämä paketti käsittelee kilpailukykyä ja myöskin sisämarkkinoita. Kuinka kunnianhimoinen se on, se, sitä voi mitata osittain myös sillä, kuinka nopeasti yhteislainsäätäjät käsittelevät näitä ehdotuksia, joita komissio on esittänyt. Tässä on kyse siitä, että kuluttajille annetaan valtaa ja kannustetaan yrityksiä siirtymään kestämättömästä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Tämä paketti on tarinan alku. Se ei tule muuttamaan Euroopan taloutta tämänhetkistä lineaarista mallista yhdessä yössä kiertotalouteen, mutta ainakin tällä hetkellä tällä paketilla voimme luoda hyvän alun ja hyvän pohjan sille, että kehitämme kiertotalouden aloitteita. Tämä toimintasuunnitelma täydentää näitä kahta lainsäädäntöaloitetta, jotka liittyvät jätteisiin. Toimintasuunnitelmassa on ehdotuksia liittyen tuotesuunnitteluun ja siihen, että luodaan sisämarkkinat sekundääriselle raaka-aineelle – avaintavoite tässä on se, että syvennetään entisestään EUn sisämarkkinoita. Se on myös tärkein osa EUn investointisuunnitelmaa. Tämä on tärkeää, koska on esteitä, jotka vaikeuttavat yritysten resurssitehokkuutta. Siksi sekundaaristen raaka-aineiden markkinoiden luominen ja riittävän laatustandardien varmistaminen on tärkeää. Tässä on kyse sisämarkkinoidemme laajentamisesta. Ekosuunnittelupuitteet ovat väline, joiden avulla voidaan kehittää tuotteita, jotka on helpompi korjata, purkaa ja kierrättää. Me laajennamme tätä energiatehokkuudesta resurssitehokkuuteen. Ekosuunnittelu on tärkeä väline, joka äh, antaa valtaa kuluttajille ja luo tasa-arvoisen pelikentän yrittäjille. Meillä äh, on myös erityinen muovistrategia. Se on tärkeä, hyvin monimutkainen äh, asia. Tällä hetkellä vain 25 prosenttia muovijätteestä kierrätetään. Puolet menee kaatopaikoille. Tällä on ympäristöseurauksia, taloudellisia seurauksia. Suuri osa tästä muovijätteestä päätyy mereen. Me teemme työtä ratkaistaksemme kaikki nämä kysymykset perustuen viimeisimpään tutkimustietoon. Lisäksi meillä tulee uusia asetuksia lannoitteiden suhteen, jotta voitaisiin tunnistaa orgaaniset ja jätepohjaiset lannoitteet. Lisäksi on meillä tulee olemaan lainsäädäntöehdotus minimistandardeista uudelleen käytetylle rehulle. Me julkisessa hankinnoissa kannustetaan kiertotalouteen. Tästä on hyötyä, koska julkiset hankinnat kattavat jopa 20 prosenttia EUn BKTstä. Siksipä me kerrostamme kiertotalouskysymyksiä uusissa tai uudistetuissa eh, vihreän julkisten hankintojen eh, kriteeri, kriteereissä ja komissio tulee itse olemaan tässä esimerkkinä. Ja lopuksi komissio vahvasti tukee innovaatiota, jotta kiertotalous voisi toteutua. Meidän uudelleen harkittava tuotanto- ja kulutuskäyttäytymistämme. Meidän täytyy luoda uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja, jotka pelastavat tulevaisuutemme. Horisontti 2020 työohjelmassa 2016-2017 me äh, äh, panemme pöydälle 650 miljoonaa euroa innovatiivisia demonstraatiohankkeita varten. Lisäksi meillä on myös rakennerahasto- ja kiertotaloustavoitteita varten ja myös esir rahoitushankkeet jotka ovat joko julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita tai yksityisten sijoittajien hankkeita. Hyvät jäsenet, panemalla nämä ehdotukset nyt nopeasti täytäntöön, voimme saavuttaa sekä taloudellista että ympäristöllisiä etuja, mutta myös yhteiskunnallisia etuja muuttamalla lineaarinen taloutemme kiertotaloudeksi. Annetaan kuluttajille mahdollisuus johtaa tätä muutosta omilla valinnoillaan ja vahvistetaan kilpailukykyä ja kannustetaan yrityksiä muuttamaan liiketoimintamalleja. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitos Katainen, herra Katainen. Nyt siirrymme edustajaryhmien puolesta puhujiin. Aluksi annan puheenvuoron edustaja Lavialle. Kiitoksia puhemies. Ensin sin kiittää varapuheenjohtaja siitä, että he pitivät kiinni tästä komission sitoumuksesta ja toivat meille tämän vuoden sisällä että tämän ehdotuksesta parlamentti on kovasti halunnut ja että se puolusti viime vuonna. Tämä on ehdotus, jonka eh, varapuheenjohtaja Timmermans eh, sanoi olevan kunnianhimoisempi. Ja se varmasti on sitä, koska se kuuluu tällaisen kiertotalouspakettiin. Ja jos sitä arvioitaisiin ainoastaan jätetavoitteiden suhteen, olemme ehkä eri mieltä asiasta. Mutta se on kunnianhimoisempi myös, koska se antaa meille mahdollisuuden äh, eri tavoittiin eri valtioissa, joissa on eri olosuhteet, saavuttaa nämä tavoitteet. Ja tällä tavoin meillä on hyvin kalibroitu ehdotus verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Ehkä pitäisi puhua vähän enemmän vielä elintarvikejätteistä. Eli siinä odotimme ehkä vähän enemmän, mutta meillä on varmasti mahdollisuuksia parantaa ehdotusta ja saada aikaan tasapainoisempi paketti. Sitähän parlamentti halusi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bonafé varapuheenjohtajat komission jäsen Vella, te piditte kiinni sanastanne. Sanoitte, että ehdottaisitte uuden äh, kiertotalouspaketin ennen vuoden loppua ja tänään keskustelemme siitä. Sanoitte myöskin, että e, tekisitte ehdotuksen, joka sulkisi tämän äh, ympyrän, mm, toisin kuin edeltävä ehdotus. Äh, nyt meillä on toimintaohjelma, jossa katsotaan tuotesuunnittelusta asti kaikki eri vaiheet, jotta meidän lineaarisesta taloudesta tulisi kiertotalous. Se on erittäin tärkeä asia meille sosialisteille ja demokraateille. Tämä on hyvä lähtökohta. Ja me voi hyväksyä sitä, että 600 miljoonaa tonnia jätteitä, joita voitaisiin käyttää raaka-aineena ja resursseja, eh, heitetään pois vuosittain Euroopassa. On virhe ajatella ajatella, että kiertotalous olisi vain ympäristöpolitiikkaa tai jotain jätepolitiikkaa. Se on paljon enemmän. Eh, monet pääosastot ovat tehneet yhteistyötä tämän äh, ehdotuksen parissa ja tämä jo osoittaa, että tämä on valtavirtapolitiikkaa ja me tulemme katsomaan hyvin tarkkaan, että tämä tulee saamaan riittävät rahoituksen. Yksi asia, jossa ette pitänyt lupaustanne täysin, se, että laskettaisiin 60 äh, prosenttiin äh, yhteiskuntajätteen kierrätystavoitetta, se on virhe. Me emme ole innostuneet näistä tavoitteista, eikä kyse ole nyt yhdestä tai kahdesta prosentista enemmän tai vähemmän, vaan kyse on siitä, että te olette esitelleet uskottavan ja kunnianhimoisen tiekartan. Jotta olisitte uskottavia, teillä pitää olla myös hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Jos me todellakin haluamme siirtyä kiertotaloutta kohtaan, niin silloin meillä täytyy olla myös todellisesti kunnianhimoisia tavoitteita, jotta voimme vähentää jätteitä, edistää kestävyyttä ja tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Ja tässä asiassa SND-ryhmä ei ole valmis laskemaan odotuksiaan. Seuraavaksi edustaja Demesmaaker. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, Kiitos, rouva puhemies. Trash is cash jäte on rahaa. Tämähän tulee teiltä, puhe, varapuheenjohtaja Timmermans. Se on erittäin hyvä lause. Meidän pitää käyttää paremmin ja kestävämmin raaka-aineita. Se on keskeistä. Meillä on puolitoista vuotta nyt, me olemme puolitoista vuotta myöhässä, en takerronut kaikkiin yksityiskohtiin. Minulla on kysymystä ja kritiikkiä. Miten on lainsäädännön laita jäte jätteiden käsittelyssä jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, miten on lähdetty toteuttamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, miten on lähdetty toteuttamaan 2020 tavoitteita. Se on suunnaton haaste, jos me ajattelemme meidän jätteistämme, kotitalousjätteistämme 60 prosenttia joskus niistä kierrätetään, mutta joissakin menee 80 prosenttia vain kaatopaikoille, mutta olemassa oleva lainsäädäntö on ensimmäinen etappi. Mitä komissio on sitten tehnyt tässä? Se on komissio on tehnyt tässä aika paljon työtä. Nämä ehdotukset ovat hyviä, mutta meidän täytyy päästä 65 prosenttiin, kun halutaan kierrättää kotitalousjätteitä vuoteen 2030 mennessä. Mutta jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä vaihtoehto. On ole, ei ole hyvä idea. Kaikille on olemassa kuitenkin vaihtoehtoja. Meillä on keskipitkän aikavälin ohjelmia tai sitten kokemuksen vaihto-ohjelmia. Me e, voidaan, voi olla myös edelläkävijöitä, niin kuin minun alueeni on yksi edelläkävijöistä. Miten komissio voi kannustaa tätä? Miten voidaan sitten kieltää kaatopaikoille heittämisiä silloin, kun näitä voitaisiin jälleen käsitellä ja kierrättää. Kiitos, olitte hyvin täsmällinen. Edustaja Gerbrandi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. It's One year ago. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on vuosi kulunut siitä, että vedettiin pois tämä poli- jätepaketti, tehtiin tämä poliittinen virhe. Nyt me olemme tässä tilanteessa. Meillä on tämä uusi jäteehdotus, joka on vähän heikompi kuin aikaisemmin. Nyt oletan, että komissio odottaa, että me nostamme kunnianhimon tasoa ja ryhdymme taistelemaan neuvoston kanssa. Ja sanon komissiolle, että olen kyllä valmis siihen. Ja sitten toiseksi meillä on tämä toimintasuunnitelma, mutta se on toimintasuunnitelma, jossa toiminta rajoittuu ainoastaan Berlemonin rakennukseen, minusta tuntuu. Se on vähän niin kuin tämmöinen heikompi kopioitu versio tästä tiekartasta resurssitehokasta Eurooppaa kohti, jonka saimme vuonna 2011. Meillä oli vain kahden vuoden eh, viive, vaan neljän vuoden viive. Minä todella odotin eh, sen jälkeen, kun komission jäsen eh, tästä niin voimakkaasti puhui, että nopeutettaisiin siirtymistä kohti kiertotaloutta. Ja pelkään pahoin, että näin ei tapahdu tällä toimintasuunnitelmalla. Pyytäisin, että komissio todella kiirehtisi tätä asiaa. Seuraava puhu puhuja on edustaja Juaristi Avaunth. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä edustaja varapuheenjohtaja Timmermans ja Katainen, me, nyt tästä nyt puuttuu konkretiaa ja päätöksiä ja toimeenpanoa. Tämä tietysti jarruttaa meidän potentiaalia, jos me haluaisimme systeemistä muutosta tähän. Me tode, todellakin tarvitsemme kiertotalouden luomista, joka muun muassa voisi virtuaalisesti poistaa jätteitä. Mutta jos me ajattelemme rahoituskehyksestä ja tätä kiertotaloutta komissio on sanonut hyvin selkeästi, että mikä tahansa investointi tässä on sen kaltainen, että sen pitäisi täyttää nämä äh, uudelleenkäsittelytavoitteet. Meidän pitäisi olla näitä. Es decir, solo en caso missä, mistä jätteenpolttoainelaitokset pitäisi täyttää vaatukset. Minä pyydän teiltä kunnianhimoisempia tavoitteita, kun ennaltaehkäistään ja uudelleen käsitellään. Pitäisi olla vähän valikoivampaa käyttöä biojätteissä. Tämä on ihan todella mahdollista ja se hyödyttäisi kaikkia osatekijöitä ja se olisi nopeampaa. Se voisi myös parantaa monien alueiden toimintaa, jossa Ljubljanassa on tämä jo todettu. Seuraava puhuja on Edustaja Skrlets, teillä on aikaa kaksi minuuttia 30 sekuntia, olkaa hyvä. Poštani gospodin Timmermans, eh, Arvoisa varapuheenjohtaja Timmermans, te olette pitäneet lupauksenne, että vuoden 2015 mennessä meillä olisi ehdotuksena kiertotalouspaketti. Meillä on nyt tämä paketti käsittelyn alla, mutta emme voi sanoa, että tässä on kyse joistakin suuremmista kunnianhimoista tavoitteista. Olemme menettäneet yhden vuoden ja meidän taloutemme on jämähtänyt paikoilleen jo sen suhteen, että eurooppalaiset taloudet todella näkisivät kiertotalouden tulevaisuuden väylänä. On tässä kyllä hyviäkin kohtia, mutta on paljon puuttuvia lenkkejä. Tehokkuus, resurssitehokkuus, sen pitäisi olla sitovaa ja velvoittava, jos ajattelemme eurooppalaista ohjausjaksoa – ja meidän pitäisi pystyä vähentämään merialueiden saastumista, ottaa huomioon indikaattorit ja myös elintarviketuhlaus on ollut liian suurissa luvuissa. Tämän vuoden heinäkuussa Euroopan parlamentti äänesti kaikesta tästä, mutta kaikki tämä on menetettyä, jos, kun ne eivät ole edenneet komission käytävillä. Tässä on paljon uutta, mutta tämä on ehkä kaikki vain uudelleen muotoilua jätteiden käsittelydirektiivistä. Ja kaikki muut ovat vain toimenpiteitä toimintasuunnitelmille ilman konkreettisia ohjelmia. Varapuheenjohtaja Timmermans, mitä takeita komissio antaa, jotta nämä suuret toimenpiteet olisivat todella tehokkaita ja niitä lähdettäisiin tehokkaasti todellisuudessa toteuttamaan? Te puhuitte toimenpiteistä. Mitkä ovat takeet niiden toteuttamisesta, koska nämä markkinat eivät ole olemassa tänä päivänä. Jos te sanotte tai jos sanotaan, että jäte, jätteitä kierrätetään, niitä uudelleen käsitellään, että niistä syntyy energiaa, Totta kai se, se on vähän hälyttävä signaali, koska meidän taloutemme ei tarvitse näitä jätteiden käsittelylaitoksia enää, enää lisää. Tässä palataan takaisin kivikautiselle käytänteille. Te olette kuitenkin saaneet paljon hyvää aikaa. Te olette mahdollistaneet sen, että jotkut maat, jotka, että jotkut maat nyt voivat tänä päivänä päästä tavoitteisiinsa, mutta miten te voitte mahdollistaa jatkossa sen, että nämä samaiset maat, kun ne sanovat, etteivät ne voi täyttää velvoitteita, lupauksia, sitoumuksia, etteivät ne voi täyttää lupauksiaan. Miten te voitte taata sen, että ne todella ryhtyvät tähän toimintaohjelman toteuttamiseen? Seuraavaksi yksi minuutti Pedicini. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ei minkäänlaisia viittausta siitä, että, äh, luovu, että olisi kannustimme, että luovutaan äh, fossiilista polttoaineista tai jätteiden poltosta. Äh, ei mitään tavoitetta yhdyskuntajätteen kierrättämisen tämmöisestä 70-65 prosenttiin, 80-75 prosenttiin. Elintarvikejätteissä siirrytään 30 prosentista ei mihinkään. Ja minä odot, olen kuullut täällä kovasti sanan kunnianhimo, mutta tämä sana on mielestäni menettänyt merkityksensäkin eniten täällä. Eli ne parlamentaarit, jotka nostivat esiin sanan kunnianhimo tämän ehdotuksen suhteen ovat eh, täällä tukevat heikentynyttä ehdotusta. Edustaja Liise, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisat varapuheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin onnitella komissiota siitä, että se on tänään esittänyt tämän ehdotuksen. Se on tärkeää. Onko se kunnianhimoisempi? Kysymysmerkki. Se on ainakin erilainen ja tätä on nyt tarkkaan analysointava. Olen samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka sanovat, että kun on kyse elintarvikehävikistä, olisimme odottaneet vähän enemmän ja varmasti teemme tarkistuksia. Se, että työstämme tätä ehdotusta nopeasti, on monesta syystä tärkeää äh, ja äh, sattuneesta syystä haluaisin mainita ilmastonsuojelun yhdeksi syyksi. Kun jätettä päätyy kaatopaikalle, syntyy metaania ja metaani on pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, siksi meidän on jotain tehtävä. Ähm, omassa maassani 20 äh, prosenttia taloudesta tulee kierrätystaloudesta ja tämä on malli, jota on katsottava. Yksityiskohtia tulemme tarkastelemaan, pienen on ryhdyttävä työhön eikä käydä enää periaatekeskustelua. Kiitoksia mielenkiinnosta. Edustaja Parnio, yksi minuutti. Minä olen kirjoittanut tämän minun selontekoon, joka liittyy COP21-konferenssiin. Tämä Pariisin huippukokous ei ole konferenssi vain ilmastonmuutosta vastaan, vaan myös sen tarkoitus on muuttaa näitä talousparatiiseja, mutta kiertotalous on mahdollistanut tämän muutoksen, kun puhun näistä paratiiseista, kun puhutaan näistä direktiivin muutoksista, silloin on ihan, se on hyvä asia, koska silloin mahdollistetaan raaka-ainetalouden parempi käytön. Tässä on se sadasta miljardista euro, eurosta komissio on tässä kuitenkin joutunut riippuvaiseksi tuon, tuontiraaka-aineista. Tässä on kyse uudesta kahdesta miljoonasta työpaikasta kiertotalouden ansiosta. Tässä on kyse myös ympäristönsuojelusta, josta olemme CO2-päästöjä. Ne voisivat vähentyä 40 prosenttia vuoteen 2030, prosenttia vuoteen 2050. Se on aikamoinen muutos vuoteen 2012 verrattuna, mutta kyllä tässä kaikki mielestäni kaiken kaikkiaan menee hyvään suuntaan, kun täällä puhutaan tavoitteista ja kun puhutaan saman aikaan sovikaan Pariisissa COP21 tavoitteista. Edustaja yksi minuutti. Se, minkä minä olen huomannut, kun tätä asiakirjaa on käsitelty entisenä WWFn ympäristöhallinnoina ja entisenä teollisuusjohtajana, on se, että kovin usein me tässä nostamme sen ideologisia argumentteja sen sijaan, että käsittelisimme tieteellisiä argumentteja. Tämä eh, liittyy esimerkiksi PVCn uudelleenkäyttöön. Jotkut ihmiset täällä parlamentissa haluavat välttämättä, että tämä poltetaan. Hyvät naiset ja herrat, tämä on tietenkin kiertotalouden ajatuksen vastaista. McKinsey eh, on todennut, että vuoteen 2030 eh, mennessä eh, taloudellisesti järjestetyn kiertotalouden kautta voidaan säästää 2,8 miljardia euroa. Hyvät naiset ja herrat, minä olen sitä mieltä, että tämä yhtenäisvaluutta, että siitä on luovuttava, koska se aiheuttaa riitaa Euroopassa. Edustaja Teliska, yksi minuutti. Uh, Puhemies, hyvät komission jäsenet, meidän pitää tarkastella nykyhetken faktoja. Ne ovat sitä, että jätteet toisiin euroon jakautunut. Meillä on maita, joissa on erittäin huono jätehallinta tietoja väärennetään, niin meillä on vääriä tietoja, meillä on määritelmiä. Tämä on todellinen tilanne. Ja tätä taustaa vasten se, mitä te nyt esittelette, on malli. Ja tätä minä olisin koros Pitää sitä arvostaa. Totta kai me keskustellaan luvuista, 65 ja niin edelleen, mutta meidän pitää olla kunnianhimoisia ajatellen siinä, että malli on toteutettava, se on vietävä käytäntöön. Siksi tämä paperi, jota oli testynyt, ja kritiikki, joka siihen on kohdistunut, ehkä aina täysin oikeutettua. Kaksi kommenttia. Määritelmät, tilasto tämä ei ole helppoa, mutta, mutta ne houkuttimet, tuota taloudelle, taloudellisesti, joita tässä on, niitä on katsottava eh, ajatellen, miten voitaisiin esimerkiksi verohoukottimilla ja muilla eh, taloudellisilla houkottimilla tehdä vahinkoittelun lopettamaan tässä tämän, mutta voimme jatkaa varmaan tulevaisuudessa. Monsieur Florence. Edustaja Florence, yksi minuutti. Herra puhemies, varapuheenjohtaja herra Vella, minä olen oikeastaan tyytymätön. Minä olen erittäin tyytymätön silloin, kun komissio veti tämän pois. Te olette kuitenkin nyt luvan, pitäneet lupaamanne. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että että resurssipolitiikka on todellakin tärkeä tekijä. Kuulen prosenttilukuja ja tavoitteita, ja että niitä pidetään tärkeinä, mutta ei teidän pidä kävellä tähän loukkuun. Niin kauan kuin ei ole kriteerejä, kun ei ole löyty lukkoon metodeja, joiden kautta päästäisiin tavoitteisiin, niin Saksa ehkä on erilaisia tilanteita ja loppuviimeksi on tärkeää, että me intensiivisesti käsittelemme käsitteitä, mitä on kierrättäminen esimerkiksi. Minä ehkä voisimme kuvitella hiukan selkeämmäksi tämän toimintasuunnitelman, koska siellähän se varsinainen toiminta tapahtuu. Mutta kiitos kuitenkin tehdystä työstä, kiitos kokonaispaketista ja se tässä on olennaista. Monsieur Edustaja Paulucci, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä paketti ja tiedonanto kiertotaloudesta ovat askel eteenpäin. Me olemme iloisia tästä eh, ehdotuksesta, ettei enää puututa alakohtaisesti. Ehm, elintarvikkeiden eh, hukka, eh, tuottavat syklit, vihreä tarjouskilpailut ovat tärkeitä asioita, jotka kuuluvat toisiinsa lähestymistapa on oikea, mutta äh, kunnianhimoisten tavoitteiden on äh, päädyttävä äh, lainsäädäntöehdotuksiin. Aika ei ole mikään riippumaton tekijä. Tarvitaan päinvastoista sitä, aivan toisenlaista lähestymistapaa kuin mitä neuvosto teki Volkswagenin suhteen. Kunnianhimoisia tavoitteita, askel eteenpäin tehokkuuden suhteen ja on noudatettava YK on tavoitetta puolittaa elintarvikehävike vuoteen 2030 mennessä, mutta tarvitaan selkeitä aikatauluja ja lainsäädäntöehdotuksia. Edustaja Ksip, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Komission on tänä päivänä hyväksynyt junavaunullisen kunnianhimoisia tavoitteita. Tässä on kyse jätteiden käsittelystä noin 65 prosentilla. Se on erittäin hieno asia, se on edistystä, jos ajattelemme aikaisempia hankkeita. Toisekseen tämä suunnitelma pitää toteuttaa sopusoinnissa yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa ja yhteiskunnan kanssa. Komissio aikaisemmin joutui kritiikin kohteeksi, koska tuolloin sanoittiin, että nämä uudet tavoitteet eivät takaa yhtä paljon työllisyyttä kuin sitä edeltävät hankkeet, mutta tässä täytyy olla nyt pragmaattinen. Meidän täytyy myös tajuta tärkeä kohta myrkyllisten tuotteiden aineiden jälleenkäsittely. Täällä on puhuttu paljon muovista. Muovia, paljon muovia menee kaatopaikoille. Tätäkin täytyisi uudelleen käsitellä. Monilla, monet maat käyttävät aivan liian paljon aikaa jätteiden käsittelyyn, vaarallisten aineiden käsittelyssä. Esimerkiksi pitäisi antaa ehkä viisi, viisi vuotta lisää, mutta se on 50 prosenttia lisää kunnianhimoisia tavoitteita. Signore. Eh, Edustaja Sorinjo. Rouva puhemies, hyvät varapuheenjohtajat, nämä viimeiset ajat, kriisit, kan, kansainväliset tapahtumat eivät ehkä synnytä luottamusta ja tulevaisuuden uskoa. Sen takia meidän pitäisi sitäkin suuremmalla syyllä päästä poliittiseen konsensukseen. Ja sehän alkaa nyt hahmottua jo Pariisissa, ei ainoastaan poliittinen konsensus, jolla voisimme pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Meidän täytyisi myös muuttaa yhteiskunnallisia ja taloudellisia käyttäytymismallejamme. Sistä tulee viestiä, mutta me haluaisimme myös kiertotaloudella välittää viestiä. Meidän pitää tajuta, että ihmiset ovat myös koko planeetin, planeetan kehityssuunnan muuttamisen keskiössä. Miten me käytämme tehokkaasti resursseja koko koko tuotteen synnyn, synnyn muutos, muutossyklin vaiheen kestäessä. Tämä kaikki vaikuttaa työllisyyteen, biodiversiteetin säilyvyyteen, merten merten elinkelpoisuuteen. Meidän täytyy tajuta, että miten hyvin voisimme saada hyvin toteutetuksi ottaa käyttöön tämän hyvän strategian. Meidän pitää ajatella yrityksiä, meidän pitää ajatella toimielimiä. Jos me seura, pystymme kaikki seuraamaan teitä, me pääsemme hyvään tavoitteeseen. Edustaja Tajani, yksi minuutti. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät komission edustajat, jotta saataisiin kestävä kehitys, äh, kestävä kasvu aikaan Euroopassa, meidän täytyy käyttää äh, luonnonvarojamme älykkäämmin. Kiertotalous on tarve Euroopalle, meidän vähennettävä hiilidioksidia, oltava tehokkuus tehokkaampia myöskin raaka-aineiden käytössä. Kiertotalous on siis suuri mahdollisuus. Se auttaa meidän yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä maailmalla, avaa uusia markkinoita. Se luo kasvua myös perinteisillä aloilla, kuten teräs- ja alumiinialalla, ja se kannustaa myös vihreän talouteen. Olen iloinen tästä komission paketista, joka vahvistaa meidän kilpailukykyämme maailmanlaajuisesti, kestävää kehitystä edistää ja luo uusia työpaikkoja. Tämä paketti on yksi askel eteenpäin Euroopan unionin uudelleen teollistamistrategiassa, jonka tarkoituksena on saada 20 prosenttia stä tuotantoteollisuudesta ennen vuotta 2020. Me me saa unohtaa teollisuuden tärkeää roolia ja meidän on säilytettävä se Euroopassa. Kiitos edustaja Tajani. Teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Edustaja Zani on pyytänyt sinistä korttia. Edustaja Tajani, sopiko teille sininen kortti? Kiitos. Minulla on mainitte kaksi tärkeää asiaa vihreistä teollisuudesta, siis meidän suhteestamme tai siitä, miten eurooppalaisia varoja käytetään vihreä teollisuudessa, on tilanteita, joissa kiertotaloudessa aiheutetaan enemmän vahinkoa Ajatellaanpa esimerkiksi käytettyjen renkaiden hyödyntäminen. Usein eh, tämä johtaa ympäristön saastumiseen, joka on hyvin vaarallista. Miten te uskoisitte, että tämä voitaisiin estää? Edustaja Tajani, olkaa hyvä. On aivan totta, että meidän on löydettävä oikea kompromissi, se mihin olen aina yrittänyt ryhtyä pääsemään komission jäsenenä. Ympäristöpolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä voidaan yrittää saada aikaan jonkinlainen yhteisymmärrys näiden kahden politiikan välillä, jolla on hyviä tuloksia. Kolmas teollinen vallankumous ei voi olla muuta kuin vihreä teollinen vallankumous. Tietenkin ala alalta myöskin ähm, myöskin rengasalalla on löydettävä oikea kompromissi, joka ei haittaa ympäristöä. Nyt seuraavaksi meillä on menetelmäpuheenlistaa kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Edustaja Malici aloittaa. E, Kiitos rouva puhemies. Minä haluan tervehtiä kumpaakin varapuheenjohtajaa. Olen aivan samaa mieltä, että emme voi kilpailla palkkojemme kanssa, mutta voimme kilpailla resurssiemme hyvän hallinnon avulla. Kiertotalous merkitsee sitä, että voimme, to, voimme hyödyntää paremmin resursseja. Se on etu. Voimme käyttää siis resursseja, joita aikaisemmin heitettiin pois. Tämä toimenpidepaketti, jota komissio ehdottaa, on suuri harppaus eteenpäin. Se on selkeä viesti mutta ensisijaisesti meidän pitäisi tajuta, että voimme hyödyntää ja hallinnoida hyvin käytettävissä olevia resurssejamme ja tuotteitamme. Zero waste goal, nolla, nolla, nolla tuhlaustavoite on erittäin hyvä, mutta me, meidän, me emme saa lähteä polttamaan kaikkea mahdollista. Meidän täytyy myös muistaa se 6 miljardia, 6 miljardia euroa, jota voidaan säästää ekodesignin avulla ja mm, jätteiden käsittelyn avulla on, voi auttaa meitä meidän uusien työpaikkojen synnyttämisessä. Kiitoksia puhemies. Komissio on ehdottanut uutta kiertotalouspakettia ja tehnyt sitoumuksen parlamentin kanssa mm, viime heinäkuun päätöslauselman mukaisesti, mutta tämä paketti ei ole ihan niin kunnianhimoinen. Me oletimme, että kierrätystavoitteita nostetaan ja myös korjaustavoitteita ainakin 75 prosenttiin yhdyskuntajätteistä, mutta komissio sanoo 65. Halusimme, että luovuttaisiin pysyvästi kaatopaikkaa varoista, mutta tässä komissio pitäytyy 10 prosentissa. Euroopan unionin kulutustavat ovat kestämättömät ympäristön kannalta. Me elämme yhdessä maailman hyvinvoimasta alueesta ja siksi meidän moraalinen tavo- velvollisuutemme on luoda sellaisia prosesseja, joiden avulla saadaan aikaan kiertotaloutta. Kiertotalous myös edistää innovaatiota ja kasvua. Siksipä komission ehdotusta on parannettava, jotta Euroopan kansalaisille voidaan antaa kunnianhimoisempi paketti kiertotaloudesta, jonka avulla voidaan saavuttaa ympäristön seitsemännen puiteohjelman tavoitteet. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan yhteiskunta tuhlaa monia raaka-aineita, tuhlaa nopeammin kuin se kor- voi korvata ne. Yhdysvallat vie kuusi kertaa enemmän raaka-ainetta Euroopan kuin, kuin se tuo. Ja Euroopan on sellainen tämän toisenlaista kiertotaloudessa on tärkeää keskittyä uudelleen hyödyttämiseen. Se merkitsee sitä, että kuluttamiskäyttäytymistä täytyy muuttaa. Tätäkin varten kiertotalous on ehdottoman välttämätön. Se tuo mukanaan myöskin taloudellisia etuja, ja me selviämme tästä kaikesta, jos me voimme panna tämän toimivalta 2030 mennessä, voimme saada silloin menoja alennettua 600 miljoonalla eurolla vuosittain. 1,8 triljoonaa voidaan olla nämä tulot, jotka tässä syntyvät. Tätä kautta syntyy valtaisa määrä uusia työpaikkoja ja tämä lisää Euroopan unionin kilpailukykyä maailmantaloudessa ja myöskin tavoite vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa, jos painopiste on tutkimuksessa ja innovaatiossa, jolloin voidaan edistää kiertotaloutta arvoisa Kiitos rouva puhemies. Hyvät komission puheenjohtajat, kun haluamme käynnistää kiertotalouden Euroopassa, se on ihan hieno asia, se että on yhdenvertaisuutta ja sillä on myös kilpailukykyetuja EU-ssa, joka todella riippuu enemmän kuin mikään muu maailman kolkka tuonti, raaka-aineiden tuonnista. Jos tällä lähdetään käsittelemään jätteitä, se on hyvä asia tulevaisuuden kanssa, jos haluamme tukea tutkimustyötä ja teknologian parempaa hyödyntämistä 70 prosentissa jätteiden käsittelyssä. Silloin voimme käsit- myös synnyttää uutta tuotantokapasiteettia, synnyttää työllisyyttä ja saada kestävää kehitystä, älykästä ja uudistavaa kehitystä. Sen takia olen samaa mieltä näiden periaatteiden kanssa, jos me haluamme poistaa, vähentää jäte- ja kaatopaikkoja ja myös miten voimme, voimme kannustaa innovaatiota tällä sektorilla ja saada tästä Age in Europe tulevaisuudessa. Tämä on ihan hyvä asia verotuksen kannalta myös kiertotalous, jos meillä on yleiset normit. Se myös on, meidän pitää muistaa, että meidän pitää, meillä pitää järkevät verotuksen järjestelmät myös tässä mukana. Monsieur Flanagan. Edustaja Flanagan. Kiitoksia oikein paljon tästä mahdollisuudesta puhua tästä asiasta. Kiertotalouden täytyy olla muutakin kuin lainsäädäntöä ja puhu, puhetta kiertotaloudesta. Kiertotalouden täytyy olla, äh, siitä täytyy käsitellä sitä, miten elämä elätään. Äh, se on elettävää ja jos haluamme, että se äh, toteutuu, niin silloin täytyy johtaa esimerkin avulla. Meidän täytyy kysyä itseltämme, olemmeko esimerkinomaisia, kierrätämmekö, vähennämme tehdämmekö niin päin, poispäin. Emme me tee niin. Katsopa, kaapa, että se vesi, jota mepit täällä juovat, se on, tulee pulloista. missä Äh, ne äh, vesiautomaatit olivat. Entäs meidän kahviautomaattimme? Siinä käytetään kapseleita, joita ei pystytä kunnolla kierrästämään. Me matkustamme edes takaisin Strasbourgiin. Äh, olette puhunut vähentämisestä. Yksi hyvä tapa vähentää olisi lopettaa tuo matkustaminen. Minä ennen valiokuntakokouksiin. Me pyydämme, että ihmiset seuraavat meitä valtaisesti paperityötä. Oletteko koskaan kuullut sähköpostista? Olkaa esimerkkejä tai unohtakaa koko asia. Uh, kiitos puhemies, kiitos komissiolle esityksestä. Varmasti ihmettelen miksi saatte näin kriittistä palautetta, mutta se johtuu komission uskottavuudesta. Te lupasitte olevanne kunnianhimoinen ja me odotimme enemmän kunnianhimoa. Ensimmäinen kysymys. Nyt meillä on toimintasuunnitelma, meillä on olemassa tiedonanto, meillä on strategia, meillä on tiekartta, meillä on kaikenlaista kiertotaloudesta. Mikä tekee tästä toimintasummasta erilaisen kuin kaikista muista tiedonannoista, joita olemme tähän mennessä saaneet? Tähän me haluaisimme lisäselviksi, kun ajatellaan tätä lainsäädäntöpakettia. Miksi sen täytyy vetää pois puolitoista vuotta sitten, koska te lisäsitte vain toimintasuunnitelmaa. Se, se olisi voitu lisätä nytkin. Miksi pitää vetää pois tämä toinen suunnitelma, ja kun katsomme sisältöä, näemme heikompia tavoitteita, vähemmän tavoitteita lainsäädäntöesityksessä. Ja yksi selkeä kysymys vielä, missä on tavoite sille, että lisätään resurssitehokkuutta? Sen pitäisi olla tämä kaiken kattava tavoite. Se on poistettu, mikä on erittäin paha asia. Monsieur Bukovic. Kiitos, edustaja Bukovic. Edustaja Bukovic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 toi tämän ehdotuksen aikataulun sisällä. Tämän pitäisi olla uusi malli eikä vaan paperikasa. Kuten on sanottu, se on elettävä ja kiertotalouden täytännönpanossa meidän täytyy keskittyä ihmisiin, koska yksilöt tekevät päätökset siitä, kuinka paljon ruokaa he panevat lautaselleen, heittävätkö he ruokaa roskiin ja niin poispäin. Yksilöt päättävät siitä, mitä he jätteillään tekevät, joten meidän pitäisi keskittyä nuoriin, jotka voivat olla tämän tyyppisen talouden edistäjiä. He voivat olla myös niitä, jotka elävät tätä kodeissaan. Joten olen iloinen nähdessäni, että pystymme keskustelemaan tavoitteista, mutta meidän täytyy elää tätä kiertotaloutta. Edustaja Sera Santos. Kiitos rouva puhemies. Hyvät varapuheenjohtajat, me haluamme vahvistaa kierto, kiertotalouden yksi tarkoituksista on nimenomaan jätteiden käsittelyn parantaminen. Tämä muovijätteiden tilanne tällä hetkellä meidän merialueillamme on erittäin vakava. Jotkut kansalliset järjestöt ovat kiinnittäneet vähän huomiota. On kyse mikromuovi tuotteista, jotka voivat saastuttaa erittäin pahasti elintarvikeketjua merialueilla. Se voi myös vaikuttaa myös siitä, sillä tavalla, että se saastuttaa eläimiä, jotka syövät niitä ja sillä tavalla vielä muuttaa koko hormonaalista tasapainoa tuotantoketjussa. Tässä on kyse todella endoktriinisista häiriötekijöistä. Ja tässä ollaan vastuussa koko ö, merialueiden eläinten, merialueiden eläinten ö, lisääntymisessä. Tässä voidaan ajatella esimerkiksi lintukantaa ja sen tulevaisuuden tilannetta. Kiertotalous on erittäin tärkeä tämän mainitsemani ongelman vähentämiseksi. Tämä on kiistämätön. Kiertotalous sitä ei enää voi välttää. En. Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Kataiselle. Olkaa hyvä. Speaker. Puhemies, kiitos. Kiitos kommenteista ja neuvoista. Haluaisin aloittaa toteamalla, että komission sen Vella on läsnä ympäristövaliokunnassa muistaakseni 21. joulukuuta. Ja valiokunnassa teillä on tilaisuus tarkastella pakettia syvällisemmin. Ensinnäkin, mikä on tässä paketissa ero aiempaan verrattuna, joka vedettiin pois? Ensinnäkin aiempi esitys jätteistä perustui osittain nöyriin toiveisiin. Jos katsotaan esimerkiksi kaatopaikkatavoitetta, se ei ollut juristi sitova, ja minä toivon, että ole poliittista ryhmää. Ei varmastikaan olisi niin, että vihreätkään eivät pyrkisi muuttamaan meidän esitystämme, jos tätä vertaan siihen, mikä vedettiin pois sillä jos se, oli, se olisi ollut heikompi kuin, se oli heikompi kuin aiempi, nyt tämä on oikeudellisesti sitä vaiempi, ei ollut sitä. Siinä vain toivottiin aiemmin, että joku tekisi jotain. Nyt tämä on sitovaa. Eikä tämä ole 21 prosenttia, vaan 10 prosenttia vuoteen 2030. Ja eri asia on se, että me puhu pelkästään siitä, miten käsitellään jätteitä, vaan siitä, miten vähentää jätteen määrää. Ja se on tärkeää. Se on yksi syy siihen, miksi me halusimme vetää paketin pois, tehdä sitä realistisemman, tehdä sitä kunnianhimoisemman. Halusimme myös katsoa, miten voitiin välttää, miten voitaisiin vähentää syntyvän jätteen määrää ja luoda houkuttimia käyttää uudestaan sellaista jätettä, mikä on arvokas raaka-aine teollisuudelle, jos sitä käsitellään oikein. Joten kun edustaja Tajani puhui uudelleen teollistamisesta. Se on minusta hyvin tärkeää, sillä jos meidän houkuttimme ovat oikeita, ja myöskin herra Telitska mainitsi tällaiset taloudelliset houkuttimet, jos me onnistumme nyt tässä, niin se rohkaisee yksityistä sektoria, yrittäjiä, innovaatioiden aikaansaajia ja teollisuutta muuttamaan nykyistä toimintamallia kohti kiertotalouteen perustuvaa mallia. Jos vertaatte kierto, kierrätystavoitteita ja katsotte kaatopaikkatavoitteita, ne ovat yksi yhtenäisyys. Vuonna 20, 2003 mennessä kierrättämisen tason tulisi olla 65 prosenttia. Tämä olisi sitovaa ja meillä on uudelleen tarkastelulauseke, joka merkitsee sitä, että vuoteen 2025 mennessä meidän on katsottava, pitäisikö meidän vielä nostaa tavoitteita yli tämän 65 prosentin. Ja jos, kun me muutimme kaatopaikkatavoitetta kunnianhimoisemmaksi, se myöskin ö, vahvisti kierrätystavoitteen saavuttamisen mahdollisuuksia. Miten paljon työpaikkoja tässä syntyy, kukaan ei tiedä täsmälleen. Meidän arviomme on, että vain jos katsotaan kattopaikkaa ja kirjoitustavoitetta, voisimme uskoa saavamme 117 000 uutta työpaikkaa. Mutta minä en nyt katsoisin tätä lukuja, koska kukaan ei tiedä todella, miten yritystoiminta muuttuu. Jos katsotaan ekodesignia ja siihen liittyvää direktiiviä ja käytäntöä ja energiamerkintä merkintäkäytänteitä ilman, että laajennetaan vaikutusalaa, jota olemme ehdottaneet, mutta siis nykyisiä käytänteitä. Arviomme on, että vuoteen 2020 mennessä energian määrä, joka säästetään, on suurin piirtein sama kuin vuotuinen primäärinen energiankulutus Italiassa. Eli tässä säästetään rahaa tai lisätään yksittäisen kuluttajan ostovoimaa noin 500 eurolla vuodessa. Eli kukaan ei voi arvioida todella sitä, mikä vaikutus tällä on työpaikkojen luomiseen. Ja jos me lisäämme ehdotuksemme sen, että laajennetaan ekodesignin vaikutusala, kukaan ei tiedä mikä vaikutus sillä on, mutta joka tapauksessa merkittävä ja myönteinen. Rova puhemies, haluan kiittää kovasti keskustelusta. Ja ehkä vielä yksi asia tästä elintarvikkeiden hukkaamisesta. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kestävään kehityksen tavoitteisiin, ja se on mainittu hyvin selvästi tässä jätelainsäädäntöpaketissa, joten jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimiin, joilla vähennetään elintarvikejätettä kussakin elintarvikeketjun vaiheessa, seurata jätteen tasoa ja raportoida edistyksestä, jota on saavutettu ja myös komissio tulee kehittelemään yhteistä metodologiaa, jolla voidaan mitata elintarvikejätettä. Niin tämä, me tulemme täsmentämään lainsäädäntöä, joka liittyy tähän niin, että voimme katsoa, miten voidaan uudelleen jakaa turvallista nautittavissa olevaa elintarvikkeita ihmisille ja pyrimme tekemään tätä. Tulemme myöskin katsoa, mitä voimme tehdä, jotta jäsenvaltiot voivat eh, päästä eteenpäin yksi ruoan lahjoittamisessa. Tämä on suuri paketti, osa Euroopan investointipakettia, ja on paljon tilaa käytännönläheisille lähestymistavoille, vaatimattomalle tulossuuntautuneelle ajattelulle, ja meidän pitäisi pyrkiä etsimään uusia välineitä, jotta kuluttajat ja yritykset pystyvät muuttamaan liiketoiminnan muotoja. Kiitos, näin olemme.